on julkilausuma liittyen maahanmuuttajien veden uppoamista ja puheenvuoron saa välittömästi komission jäsen Barron. Kiitoksia puhemies. Komissio on hämmästyneenä kuullut tästä haaksirikosta Välimerellä, Libyan edellä ja kyse oli veneestä, jossa oli maahanmuuttajien matkalla Eurooppaan. Siellä oli 257 henkeä valtaosa heistä on nyt kadonnut. Komissio ilmaisee myötätuntonsa tämän katastrofin uhreille, ja komissio on vihainen, koska tällä draamalla on varmasti monia syitä, ja ensimmäisenä vastuu kuuluu rikollisjärjestöille, jotka Libyan rannikoilla järjestävät tällaista kuolettavaa matkailua, ja näin inhimillinen kärsimys on vain pahentunut. Tämä ilmiö, joka on pahentunut vuosien mittaan, kehittyy edelleen. Ja pyydämme, että kaikki ponnistelisivat, jotta saisimme tämän ilmiön loppumaan. Libyalla on merkittävä rooli. Libyan on sitouduttava tiukemmin ja tehokkaammin ihmiskauppan vastustamiseen omalla alueellaan Libyan rannikoilla on hyvin paljon tätä ihmisten kuljetustoimintaa. Ja meidän täytyy miettiä myöskin kansainvälistä suojelua pakolaisille, jotka sitä tarvivat. Sen mukaisesti, mistä sovittiin vuoden 1969 afrikkalaisessa sopimuksessa pakolaisten suojelusta. Ja Libyakin oli sen sopimuksen allekirjoittanut. Viime vuosina komissio on monta kertaa pyytänyt, että Libyan viranomaiset kantaisivat vastuunsa ja että ryhdyttäisiin tehokkaisiin toimiin yhteistyössä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden kanssa. Täytyy sanoa, että me olemme tarjonneet yhä enemmän rahoituksellista apua Libyalle, mutta on kuitenkin selvää, että Libyan viranomaisten on käytettävä tätä apua tehostaakseen siirtolaisten kuljetusta vastaan omalla alueellaan ja vahvistaakseen rajojensa valvontaa. Libyan viranomaisten on myöskin kehitettävä pakolaisten vastaanottokeskus kansainvälisiä lakeja kunnioittain. Ja Tietysti Euroopan unioni on valmis tekemään yhteistyötä ja vaikuttamaan näiden laivojen pelastamiseen, mikäli tarpeen. Seuraavina kuukausina aloitetaan kaksi merioperaatioa, Nautilus ja Hermes, ja ne ovat saaneet rahoitusta Frontexilta, eli ulkorajavirastolta, ja ne maksavat noin 24 miljoonaa. Komissio pyytää, että kaikki jäsenvaltiot tekisivät yhteistyötä, kun toteutetaan näitä kahta hanketta. Jäsenvaltioiden on myöskin oltava solidaarisia konkreettisesti Italia ja Maltaa kohtaan, joihin tulee hyvin paljon pakolaisia juuri Libyasta. Libyan on myöskin kannettava vastuunsa, mitä tulee pakolaisten takaisinottamiseen ja sellaisiin, jotka ovat kulkeneet Libyan läpi. Olemme ryhtyneet toimiin ja Italian viranomaiset katsovat, että 15. toukokuuta voitaisiin lähettää aluksia Libyan aluevesille. Ja tarkoituksena olisi pelastaa ihmisiä näiltä laivoilta. Italian viranomaisten antama tuki on tervetullutta. Mutta näiden kiireellisten toimien lisäksi komissio katsoo, että prioriteetti pitää antaa inhimilliselle ulottuvuudelle tässä kysymyksessä. Pakolaiset, jotka antavat henkensä kylmien rikollisten käsiin, asettavat myöskin henkensä vaaraan ja me toivomme, että viime päivien tapahtumat herättäisivät kaikissa jäsenvaltioissa keskustelua siitä, kuinka vakava tämä ongelma on. Näin jäsenvaltioiden kanssa ja Euroopan parlamentin tuella voisimme laatia Tukholman ohjelman, jossa hyvin pitkälti keskityttäisiin näihin prioriteetteihin, ja tähän yleiseen lähestymistapaan maahanmuuttokysymyksiin. Laaja lähestymistapa on tärkeä, jotta voimme pakolaiskysymyksissä luoda pitkän ajan strategiaa, ja meidän pitää yhä enemmän ottaa huomioon tilanteet ja tarpeet lähtömaissa. Toisaalta strategian on mahdollistava se, että vahvistamme vuoropuhelu afrikkalaisten kumppaniemme kanssa, erityisesti Rabatin prosessin puitteissa. Euroopan unionin ja Afrikanin unionin välisten suhteiden vahvistamisessa. Meidän täytyy löytää yhteisiä vastauksia näihin haasteisiin. Ja meidän pitää tarttua näihin mahdollisuuksiin, joita laillinen maahanmuutto tarjoaa. Siitä annettua sekä Euroopalle että alkuperämaille. Strategia, strategialle on annettava myöskin lisää määrävaroja ja meidän pitää vahvistaa yhteistyötä alkuperä- ja kauttakulkumaiden kanssa, jotta voimme vahvistaa niiden kykyä torjua ihmiskuljetusjärjestöjä vastaan. Ja tietysti myöskin pitää kunnioittaa ja kohdella arvokkaasti kyseisiä pakolaisia. Näin jäsenvaltioiden alueelle tulee lähinnä henkilöä, jo, henkilöitä, jotka hakevat laillisesti turvapaikkaa. Ja näissäkin kysymyksissä tulee tehdä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Rouva puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, pari viikkoa sitten kävin Lampedusassa – ja Maltalla. Ja täytyy sanoa, että omin silmin näin ja omin korvin, millaisessa draamassa, dramaattisessa tilanteessa nämä henkilöt elävät, kun he ovat tulleet henkensä kaupalla Välimeren yli. Varmaan voin sanoa, että tulevaisuudessa näiden tapahtumien jälkeen meidän pitää ottaa nämä ongelmat erittäin vakavasti. Ja kussakin jäsenvaltiossa pitäisi paremmin tiedostaa, kuinka vakavia nämä ongelmat ovat ja miten tämä tilanne vain kiihtyy. Ja siinä ihmishenget ovat vaarassa hirvittävissä olosuhteissa. Ja haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että pyysitte komissiolta tätä julkilausumaa haluaisin vielä kerran todeta parlamentille, että henkilökohtaisesti seuraavana kuukausina olen sitoutunut siihen, että voisimme välttää tällaisia tragedioita. Kiitos. Merci, monsieur le commissaire. Kiitoksia komission jäsen. Sitten Diasten Mera, kaksi minuuttia. Gracias, señora. Kiitoksia puhemies. Tämän saimme kuulla, millainen tuska on aiheutunut, kun Välimerellä on kuollut niin paljon pakolaisia, jotka olivat toiveikkaita ja joita huijattiin. He ovat viattomia uhreja ja he eivät valinneet tätä kohtaloa. Tiedän tämän ongelman erittäin hyvin. Välimeren alueesta on monille, joilla ei ole mitään, on tullut reitti Eldoradoon, jota ei ole olemassakaan ja joka on täynnä riskejä matkalla ja paljon turhautumista sitten, kun päästään perille. EU ja jäsenvaltioiden on paremmin ymmärrettävä tilanne, jotta voidaan välttää tragedioita. Me teemme paljon, mutta siitä ei ole paljon hyötyä. Tulokset ovat hyvin ankaria, kuten nähtiin Libyan rannikolla, ja meidän pitää miettiä, kuinka tehokasta meidän politiikkamme on. Mitään taikasauvaa ei ole, jotta voisimme löytää heti tehokkaita ratkaisuja näihin ongelmiin, mutta politiikalla meidän pitää toimia johdonmukaisesti. Meillä pitää olla vankkaa yhteistyöpolitiikkaa alkuperä- ja kauttakulkumaiden kanssa, yhteistyötä kahdessa asiassa, kahden kolikon, yhden kolikon kaksi puolta. Ensinnäkin meidän täytyy paremmin järjestää laillista maahanmuuttoa ja kriisinkin aikana meidän täytyy tehdä yhteistyötä alkuperä- ja läpikulkumaiden kanssa rajavalvontakysymyksissä sopimusten nojalla. Ja meidän pitää järkevästi torjua ihmisten kuljetusta ja myöskin noudattaa sitten vastaanottomaiden rikoslainsäädäntöä. Ulkorajoilla on annettu 1,8 miljardia seitsemälle vuodelle, mutta se ei kuitenkaan riitä. Meidän pitää vahvistaa Frontexia, sen välineet eivät saa olla pelkkiä sanoja, vaan sillä pitää olla käytössään tehokkaita välineitä, joilla voidaan valvoa tärkeitä kriittisiä kohtia. Eli tällaisia reittejä, joilla, joista tulee niin paljon laittomia maahanmuuttajia. Nautilus ja Hermes, 24 miljoonaa euroa. Se merkitsee sitä, että meillä on enemmän välineitä ja meidän pitää nyt lopettaa puhuminen ja meidän pitää nyt kantaa vastuumme. Kiitos. Sitten Napoletana kaksi minuuttia. Signor Presidente, stiamo parlando di più di 500 dispersi. La... Kiitos puhemies. Tässä on kysymys sadoista kadonneista. Tämähän on suuri suurin äh, merikatastrofi äh, toisen maailmansodan jälkeen, ja siis Euroopan alueella. Ja jäsenvaltiot näyttävät kuitenkin olevan suhteellisen äh, välinpitämättömiä. On tehty karkeisia sopimuksia, kuten esimerkiksi tuorein sopimus Libyan kanssa. Mutta mitä nyt käytännön tasolla tapahtuu? Ja täällähän no mainitaan hyvin erilaisia asioita – tässä otetaan peliin muitakin asioita, kuten esimerkiksi investointilupauksia ja pyydetään anteeksi siirtomaakauden tapahtumia ja toisenlaisia sääntelyjä sitten maahanmuuttajien virtojen hoitamiseksi, mutta käytännön tasolla on kuitenkin kysymys sadoista tuhansista nuorista, jotka Afrikasta ovat vaeltamassa pohjoiseen päin, niin on selvää, että sitten jos 5 miljardia dollaria on luvattu, niin ja ellei tule rahaa, niin äh, sitten tulevat ihmiset. Ja ajattelen esimerkiksi Ranskan etuja Nigerissä, uraanin toimituksia ja, ja tilannetta Tuorekissa. Nämä vähän ovat kaikki sellaisia asioita, jotka tietenkin periaatteessa vaan äh, tukevat ja auttavat ihmiskauppiaita. Äh, toimittajat ovat joutuneet tämän äh, äh, kohteeksi. Tässä ollaan ajauduttu ansaan ja kaikki. Ja ellei jotain, kohta, no, jotain nopeasti tehdä, niin, niin äh, Eurooppa joutuu takajaloilleen. Ja se, tässähän ei riitä, että aivan yksinkertaisesti jaetaan vaan tai vähätellään tätä tietoa, miten, niin kuin aikaisemmin on tehty. Tässä puhutaan kuitenkin joukkohaudoista ja tässä sitten on, täytyy tehdä muutakin kuin esittää retorisia puheita. Meidän täytyy muistaa, että periaatteessa tässä on kysymys Euroopan omasta kohtalosta. Kiitoksia. Seuraavaksi ALDE-ryhmästä Depré yksi minuutti. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Minäkin haluaisin ryhmän nimissä osoittaa surun valittanut viimeaikaisten kuolemantapauksien vuoksi. Tämä osoittaa, kuinka kyynisesti valtiot toimivat. Myötä tuntuu kuitenkaan riiti, riitä, meidän täytyy tehdä jotakin realiteeteille. Puhemies, todelliset unionin rajata ovat etelässä, eivät niinkään etelässä, Etelä-Euroopassa, vaan pikemminkin Afrikan pohjoisosissa. ihmiset lähtevät henkensä kaupalla ylittämään merta. Meidän pitäisi tarkastaa myöskin laillista maahanmuuttoa niin, että ihmiset eivät laittomasti yrittäisi Eurooppaan, Euroopasta, mikäli he pääsevät perille, heille kuitenkin enimmäkseen karkotetaan takaisin. Euroopan unilla pitäisi olla enemmän tahtoa neuvotella alkuperämaiden ja maiden kanssa ja tehdä todellisia kumppanuussopimuksia, joissa olisi kolme asiaa mukana. Tietystikin ensinnäkin rajoja täytyy kunnolla valvoa, mutta lisäksi ja ennen muuta täytyisi tarjota laillisia maahanmuuton mahdollisuuksia ja myöskin auttaa näitä maita kehittymään. Puhemies, muuten meidän meremme täyttyvät kuolisista ihmisistä. Myötätunto ei näissä olosuhteissa riitä. Kiitoksia. Sitten vihreästä ryhmästä Flotre, kaksi minuuttia. President. Kiitoksia, puhemies. Kuka, kuinka paljon, mistä? Oliko mukana lapsia, naisia, pakolaisia? On, ovatko kalastajat törmänneet heihin? On paljon kysymyksiä ilman vastauksia. Tämä ihmisen draaman ulottuvuutta ei vielä tiedetä, mutta sadat ovat kuolleet, samoin kuin tuhannet jo aikaisemmin tänään sadat, tänäänkin sadat pakolaiset ovat lähteneet hyvin vaaralliselle matkalle. Ja miksi? Koska lähtevät tuhoisilta alueilta, koska heillä ei, heillä on edelleen toivoa elämän suhteen. Pakolaiset joutuvat lähtemään yhä riskialttiimmille reiteille paitakseen kammottavia olosuhteita omassa maassaan. Ja Italian ja Libyan alueella on ollut viime viikkoina hyvin paljon aluksia. Eurooppa on halunnut työntää vastuuta kolmansille maille ja nämä piikkilangat eivät kuitenkaan estä ihmisten halua paeta omista maistaan. Eli kysymys kuuluu, onko Eurooppa valmis vastaamaan seuraamuksista tällaisista valinnoista? Emme ole, ja siksi pyytäisinkin, että komissio ja jäsenvaltiot tekisivät kaikkensa löytääkseen ja pelastaakseen näitä henkilöitä merillä. Lisäksi meidän pitää todeta, että kansainvälisessä merilainsäädännössä on pakko antaa apua hädässä oleville hengelle, mutta seitsemän sellaista kalastajaa on edelleen oikeudenkäynnissä. Meidän pitää lopettaa neuvottelut ne maiden kanssa, joissa ei noudateta ihmisoikeuksia. Meidän pitää antaa kaikille ihmisille mahdollisuus lähteä omasta maastaan ja antaa kansainvälistä suojelua kaikille maille. Merillä kadonneet henkilöt eivät ole pelkästään laillettomia pakolaisia. Meidän pitää välttää myöskin epäreiluja toimintatapoja. Kolmansissa maissa pitää vahvistaa ihmisoikeuksien tilannetta. Meidän täytyy katsoa vapakauppasopimuksia, asekauppaa ja myöskin yhteistyötä autokraattisten valtioiden kanssa. Kiitoksia. Sitten GUE NGL-ryhmästä kaksi minuuttia. Grazie, signor Presidente. Quello che è avvenuto l'altro ieri è solo l'ultimo. Kiitos, puhemies. Se, mitä toissapäivänä tapahtui, on tuorein häpeällinen draama. Tällähän on aivan hämmästyttävät ulottuvuudet, kun nähdään, kuinka monta ihmistä siinä oli. Mitä nyt siinä on periaatteessa tapahtunut? Siinä on, on loukattu elämisen oikeutta. Ja ihmiset ovat joutuneet tällaiseen tilanteeseen, kun nähdään, että miehiä ja naisia on menehtynyt, jota halusivat vain yhtä, parempaa elämää. He halusivat paeta sotaa ja nälkää. Meidän täytyy muistaa tässä yhteydessä se, että juuri tämän tyyppiset äh, haverit merelle eivät ole mikään poikkeus. Paljon, se on paljon enemmänkin. Se on ennakoitavissa oleva seuraus maahanmuuttopolitiikasta Etelä-Euroopassa ja ylipäätään jäsenvaltioissa. Nythän on tämä painostuspolitiikka pelkästään on, tässä on, käytetään oikeastaan vain piikkilankaa rannikoilla. Ja jäsenvaltioiden tehtävä myös Italiassa ja Maltalla onkin tehdä jotain muuta. Ei ole olemassa muuta mahdollisuutta Euroopan työmarkkinoilla. Ja meillähän on myös tämä, meillähän on tämä turvapaikkaoikeuskin ja ne oikeudet, joita käytetään autokraattisten johtajien toimesta – Näillä on mahdollisuus tulla Eurooppaan. He päättävät viime kädessä elämästä ja kuolemasta. Ja viimeisen 20 vuoden aikana on ollut kuitenkin ö, kymmeniä tuhansia ihmisiä, mieniä ja naisia, ilman nimiä, ilman kasvoja, jotka ovat menehtyneet ja jotka ovat tavallaan joutuneet kalan ruoaksi. Ja kehotankin puhemies Pötteringiä avaamaan tämän istunnon muisto minuutilla näitä uhreja kohtaan. Ja haluan kiittää, kiittää siitä, että minun esitykseni suostuttiin, mutta on muitakin velvollisuuksia. Yksi muistominuuttia ei riitä. Me tarvitsemme siitä pikemminkin konkreettista politiikkaa, jotta tämä parlamenttikaan ei tällaista enää voi sallia. Kiitoksia sitten komission jäsen Barro. Oui, je serai bref, monsieur. Niin, puhun ihan lyhyesti puhemies. Meidän täytyy siis toimia. Ja korostaisin sitä, mitä Dupré totesi. Meillä pitäisi olla laaja lähestymistapa, meillä pitäisi olla kumppanuussopimuksia, koska yksipuolisesti me emme pysty ratkaisemaan näitä ongelmia. No totta kai haluan jotenkin korostitte, että meillä Euroopassakin on vastuumme – laillinen maahanmuutto. Sen suhteen meidän pitää olla avarakatseisia ja meidän pitää myöskin ottaa vastaan ihmisiä, jotka pakenevat sotaa ja vainoa, mutta kuitenkin täytyy nyt kuitenkin muistaa, että on kolmansia maita, joiden kanssa on hyvin vaikea neuvotella. No pitääkö siksi lopettaa neuvottelut? No ei. Esimerkiksi Libyan pitäisi saada aikaan jonkinlainen turvapaikkajärjestelmä. Libyan pitäisi pystyä auttamaan meitä ja pysäyttämään tiettyjä ihmiskuljettajia, jotka ottavat suuria riskejä näiden ihmisten puolesta. Maltan viranomaiset ovat minulle todenneet, että Libyasta on lähtenyt aluksia, jotka olivat hyvin kurjassa kunnossa. Ja sitten maltalaisten oli pakko mennä pelastamaan nämä ihmisparat, joita ihmiskuljettajat käyttävät hyväkseen. Eli meillä on kyllä vastuuta, mutta samalla pitää muistaa, että meidän pitää olla myöskin tiukkoja, kun neuvottelemme tiettyjen valtioiden kanssa, jotka eivät kanna kansainvälistä vastuutaan. Meidän pitää kaikkien siis toimia yhdessä, jotta voimme välttää tällaisten draamojen esiintyminen. Kiitoksia komission jäsen. Sitten siirrymme seuraavalle esityslistan kohdalle. Eli kyse on Laksin mietinnöstä yhteisön viisumisäännöstä. Ja puheenvuoron saa Laks, olkaa hyvä. Eh, Tack